hyväksytty. Hyvät naisten herrat, 20. syyskuuta 2010 oikeusasiavaliokunta oman työjärjestyksen mukaan on tutkinut Kertsio Kuterin mandaatin ja hänen mandaattinsa on vahvistettu 19.7. lähtien. Voinko vahvistaa tämä mandaatti? Hyvä. Kukaan ei halua kommentoida asioita vastaan. Okei, hyväksytty. Sosiaalidemokraatit ja Proxemin Allianssi on Kotieri Allianssi